Hey colleagues. No niin, hyvät kollegat. We got to carry on. The... Meidän täytyy nyt jatkaa äänestyksiä. Kyse on mietintöluonnoksesta, joka liittyy yhteisiin sääntöihin ja korvauksiin – jotka annetaan matkustajille silloin, kun he, silloin, kun he eivät pääse varamalleen lennolle. 261 2004 asetuksen korjaamisesta on kyse. Ollaanko nyt valmiita siellä? Tarkistus 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Unohditte laittaa kortin koneeseen, niinkö? No, se hyväksytään joka tapauksessa 25-11 äänin. 181 ja 22 ovat identtisiä. Puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. 23 imkolta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti niitä sadenkilainen mielikuva numeroista. IMKO 23. Äänestys alkaa. As everybody voted. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 imkolta puolesta äänet vastaan tyhjää, hylätty. 182 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 182. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 21. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty. 183 ja Inko 25 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sert kaksi raukeavat, joiden 23 esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi. Epätavalliset olosuhteet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Minä en pidä lentoyhtiöiden näkemyksestä silloin, kun on kyse eri, erikoistapauksista tai erityislaatuisista olosuhteista. Se on ainakin selvää. 199 on seuraava tarkistus. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti 206. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 207 puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 209 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulen, että hylättiin, mutta tarkistetaan Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 ja 2011 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 seuraavana puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 213 tarkistus. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Myös herra, edustaja Herzog äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Puolesta äänet. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 26 ja 221, jotka ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneellisesti 223. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 27 ja 29 ovat identtisiä. Puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 231 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 232 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 232. Äänestys alkaa. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tuntuu siltä, että kädet ovat jo väsyneet. Ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 233. Ja näyttäkää nyt kunnolla niitä käsiä. Puolesta äänet. Sosialistit, hei haloo, puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistan koneellisesti. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Sinä ja Frigo olitte ainoat, jotka äänestivät äsken. Äänestys päättyy. Hylätty. 31 imkolta puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 28 esittelijältä puolesta äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 234 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneisesti, tarkistus 234, äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 puolesta. Se olikin rauennut. Soittamisalasta sitten seuraavaksi kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää Tarkistan koneisesti 239. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. ei sun kannata ehkä mennä Spyrosin paikalle tai Spyrosin viereen pikemminkin, jos kone ei toimi. Yeah, Mr. Lightfeed's had a clear out by the looks of it in his seat. Herra Lightfriedkin näkee nyt paremmin, kun te siirryitte. No, tuohon äänestyksen ettei enää ehde. Sitten 31 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat raukeavat 241 sitten kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 241 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy tasapeli, eli ei hyväksytty. Onko toisessa osassa mitään järkeä enää? Ei ole, joten 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 ja 243 ovat identtiset puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 244 raukeaa Samoin 245, 33 ja 34 inkolta nekin raukesivat. Sitten 2, 246 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 247 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 248 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 249 puolesta vastaan vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 260 seuraavaksi. Puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 260. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 34 esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavat raukeavat. 261. Sitten seuraavana. Se on yhteensopiva 261 siis puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 262 ja 263 ovat identtisiä, joten puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 37 imkolta puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 266 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Luulen, että hyväksyttiin, mutta äänestys alkaa 266 tarkistuksesta. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 267 puolesta vastaan. Tarkistetaan 267 tarkistuksesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty jälleen. Äänet menivät tasaan. Tarkistus 35 ja suullinen tarkistus, eli kukaan vastusta suullista tarkistusta. Muuten näistä tästä suullisen äänestyksen kerran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 268 seuraavana puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti 268. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta äänet. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Imko 38 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 270 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 288 raukeaa. 41 on vedetty pois. 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 292 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 293 on kielellinen oikaisu. IMKO 43 sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. 294 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 295 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti 295. Äänestys alkaa. Ootko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tasapeli joten hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 45, 297, 298, 296 ja 299 raukeavat, joten 45 ja 44 imkolta, jotka ovat identtiset puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 300 raukea, joten 46 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 301 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme kolme yksi. Oletteko te vielä kärryillä? yksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 332 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 333 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Imko 49 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti Imko 49. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Taas tasapeli ja ei hyväksytty. 334 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 335 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 352 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 361 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti 361. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tämä koneellisesti, koska kukaan ei oikein nyt äänestänyt suoraan sanottuna, joten 53 ja koneäänestys. 53. 53. Ovatko kaikki äänestäneet? Oletteko varma, että kaikki ovat äänestäneet? Okei, äänestys päättyy. Hyväksytty. Joten nyt 364 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 368 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 367 puolesta vastaan. Tarkistetaan 367. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 369 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 366 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 365 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loput raukeavat. Eli 372 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 373 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 374 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 385 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 Imko puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 398 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 399 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 ja 400 raukeavat. 63. IMKO 63 seuraavana lisäys puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 401 ja 403 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa? Äänestys alkaa. 401 ja 403. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 17. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 410 puolesta vastaan tyhjä. hylätty. 411 411 puolesta vastaan hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 64. Ovatko kaikki äänestäneet? Alde. Yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty juuri ja juuri. 412 lisäyksenä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 65. Esittelijä 411 sitä ei hyväksytty. 65 äänestetään puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 413 lisäys puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 414 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 415 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 415. Äänestys alkaa, olkaa hyvä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat kaksi raukeavat 417 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 418 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa? 418. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kompromissi 18. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolmekymmentä ja 68 kaikki sama. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 431 raukeaa, 39 imko puolesta. Vastaan. Tyhjää. Voidaanko se tarkistaa? Ihan sillä perusteella, että Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 70 imko puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 432 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäsataakolmekymmentäyhdeksän seuraavana puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 440 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 72 imkolta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 445 puolesta. Mikä yritän nyt johtaa äänestystä? Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää. Se on hylätty. Kompromissi 21 Kompromissi 21. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Työlistää 51 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 452 on lisäys. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 453 on lisäys puolesta vastaan ja hyväksytty. 447 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 467 raukeaa 463 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava sivu. lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkistutaan, koska ei täällä kukaan äänestä täällä vasemmalla puolella. Tarkistus 76. Äänestys alkaa. Hei, teidän täytyy olla nyt yhteistyöhaluisia, en ole ajatusten lukija. 76. Jos Said katsoo siellä listaa, niin 76 ei ole miinus. 76 esittelijältä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt Imkon 76. Siellä on miinus. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 458 puolesta vastaan. Tyhjää. Voidaanko tarkistaa? 458. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 459 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 460 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 461 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 77 raukeaa 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 464 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 466 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 466. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 23. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 483 lisäys puolesta. 483 lisäyksenä puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 84 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 491, johon liittyy suullinen tarkistus numero 4. Onko vastalauseita siihen? Jos ei, äänestetään suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljäsataayhdeksänkymmentäkaksi lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 imko puolesta vastaan tyhjää hylätty. 493 puolesta vastaan tyhjää se on hylätty. 495 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 496 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 497 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 88 esittelijöitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 500 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 500. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 82. Imko raukeaa joka tapauksessa. Neljästä tässä seuraavana, ei kun 498, ei kun se raukeaa, joten 499, sekin raukeaa. 89 on seuraava, 89. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 501 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 501. Olkaa hyvä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 502 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 503 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 504 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 505 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan 505. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 506 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 469 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 508 puolesta vastaan tyhjää hylätty yhdeksän on lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 511 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 513 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 507 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 512 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 516 lisäystä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 517 puolesta tyhjää hylätty. 518 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 519 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joten kompromissi 25 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Paljonko tässä vielä sivuja jäljellä? Imko lisäyksen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan se. Imko 86 lisäyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 525 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 526 lisäys puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 527 puolesta vastaan ja hyväksytty. 528 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 530 ja 30, ovat samanlaiset. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Compromise 27. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisikymmentä 541 ja 42 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 549 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat raukeavat IMKO 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 98 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 98. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. IMKO 92 pitää äänestää, eli 92 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 555 lisäyksenä puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 554 raukeaa. Toisen osan katto kattaa tarkistus 99. Eli siitä äänestämme nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 556 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 558 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se oli hyvä kompromissi. Seuraava on 107 johdantaosan kappaleissa. 107. Ovatko kaikki löytäneet sen puolesta vastaan tyhjää hylätty? 108. Kohta kohdalta äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt näiden sanojen kanssa puolesta puolesta, näiden sanojen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se oli 108. Hyväksyttiin näillä sanoin. 111 Fosterilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Miten tässä nyt näin kävi? Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 1. Raukeaako se? Lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 116. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 114 on kielellinen, 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 119. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 118 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan 120. Äänestys alkaa. No niin, ei ole enää montaa kohtaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 123. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 124 puolesta raukeaa itse asiassa. Tarkistus viisi Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Imko kakkonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus esittelijältä numero 7. Onko mitään vastalauseita? Jos ei Äänestetään tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mihin nyt siirrymme? Tarkistus 11 on seuraavana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 9 raukeaa 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 raukeaa, 137 on lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 141 ja 142 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 145. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 146 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 147 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Suullinen tarkistus 5. Vastalauseita ei näy. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 151 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 152 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty IMKO 15 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 16 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 153 puolesta, vastaan tyhjää, tarkistetaan 153, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Imko 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Imko 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 16 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 raukeaa, tai anteeksi se onkin lisäys, eli puolesta vastaan. Niin 17 oli se, joka raukeaa. 158 takia. No niin, 160 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 161, osa kompromissia, 162 lisäyksenä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 163 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 ja 167 ovat identtisiä lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 19 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 176 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 177 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 177, äänestys alkaa. Kiitos. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta, kolme vastaan ja yksi tyhjää hyväksytty. Sitten lainsäädäntöehdotuksesta, lainsäädäntöpäätöslauselmaehdotuksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 37 puolesta, kolme vastaan. Sekin hyväksyttiin. Onnittelut. No niin, seuraava kohta esityslistalla. Olen varma, että kaikki jäätte tänne tätä varten. Kyse on siis Tormoliinoksen sopimuksesta, joka liittyy kalastusalusten turvallisuuteen. Herra Kuun, puheenvuoro on teillä. Ja ne, jotka lähtevät tässä vaiheessa, olkaa hyvä, lähtekää hiljaa. Se. Also es geht, uh, um ein... Kiitos. Kyse on siis sopimuksesta, kaupungin sopimuksesta vuodelta 2012, siis viime vuodelta, niin kutsuttu kaupungin sopimus. Ja tausta on se, että 77 solmittiin kansainvälinen sopimus Torremoliinoksessa. Ja siinä on kyse kalastusalusten turvallisuudesta. 24 metristä ylöspäin sitten 90 Kolme sitten tehtiin sopeutuksia 77 vuoden sopimukseen. Tärkeimpiä kohtia työstettiin uudella ja alueelliset sopimukset otettiin sillä mukaan. Ja sitten sovittiin siitä, että yli 24 metriä kalastus, pitkät kalastusalukset tulevat mukaan tähän Torremolinnoksen sopimukseen. Mutta pöytäkirja ei koskaan astunut voimaan, koska tarvittava ratifioijien määrä ei tullut saavutetuksi. Ja sen vuoksi sitten Kapkaupungissa pidettiin diplomaattinen konferenssi. IMO pyrkki helpottamaan voimaantuloa ja teki sitä sopimuksen. Tietysti täytyy sanoa, että tietysti alusturvallisuussäännökset kaikkien alusten osalta olevan sitten kalastusaluksia, rahtialuksia, matkustaja-aluksia, niin ne on tietysti määritelty tarkasti. Niin sitä täytyy pitää kiinni, mutta tässä kyse on periaatteessa lisäturvallisuudesta koskien erityisesti, joka on tarpeen kalastusaluksilla, koska ne toimivat kovin raskaissa olosuhteissa. 2012 kaupungin sopimus vuoden 1993 pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanosta, joka siis koskee kalastolasten turvallisuutta, on ikään kuin käsin kosketeltava lähellä. EU on toteuttanut tämän sopimuksen toimeenpalon direktiivillä 97-70, joka koskee juuri yli 24 metrin pituisia aluksia direktiivi vuodelta 1997. Mutta kuten niin monessa tilanteessa EU-ssa, niin EU ei tietysti ole sopimusosapuoli tässä sopimuksessa IMON kanssa, merenkulkujärjestön kanssa, vaan jäsenvaltioiden täytyy se tehdä ja allekirjoittaa itsenäisesti. Ja jäsenvaltiot voivat tehdä sen vain EUn intressin nimissä. Ja komission ehdotuksesta nyt sitten se voidaan tehdä ja parlamentilta täytyy saada hyväksyntä. Tai jos neuvostolta saadaan siihen toimivaltuus. Sopimus on rakennettu niin, että 12 kuukautta selkeän, kun se on tullut voimaan, sitten tulevat nämä sitoumukset voimaan, mutta vähintään 20 valtiota, 22 valtiota täytyy olla allekirjoittajana, muuten se ei voi tulla voimaan. Sitten myös sen sitomia kalastuslausten määrää on sidottu. 3600 nimittäin. Diplomaattisten neuvottelujen kanssa tätä on vähän pehmennetty. Nyt on 15 jäsenvaltiota ja 14 000 kalastusalusta. 11. päivänä helmikuuta 2013 Siemenessä pitäisi allekirjoittaa, tai olisi pitänyt allekirjoittaa. Tämä viivästys liittyy myöhästyneisiin työstämisiin, ja nyt sitten jäsenvaltioilla on mahdollisuus ilmoittaa allekirjoituksen kautta suostumuksensa ratifioinnin kautta tai sopimuksen liittymisen kautta. Soveltamisala, se koskee uusia aluksi ja sitten siinä on joustavia säännöksiä vaiheittainen to- toimeenpano. Kyse on kaukoliikenteessä, tekniset laitteet, vastaavat laitteet. 70, siis 10 vuoden aikana täytyy uudistaa, sama koskee pelastusvälineitä, mutta on myös poikkeuksia, jotka antavat sitten mahdollisuuden jäsenvaltioille – vaikka ne allekirjoittavakin sopimuksen, voivat antaa lisäjulistuksen. Mutta pätevä EU-laki, sitä täytyy soveltaa edelleen. Ja nämä katsastukset liittyvät siihen, että täytyy olla kansainvälinen turvallisuustodistus kalastusalukselle Niitä muutetaan sitten vastaavasti. Myöskin katselmukset ja katsastukset toteutetaan, joiden aikataulutusta täytyy sopeuttaa. Kansainväliset määräykset kalastusaluksille ovat suuressa merkityksessä juuri tällä sektorilla. On paljon onnettomuuksia merellä, myöskin onnettomuuksia juuri kalastuksessa, kalastusaluksella tehtävässä työssä, joten tuhansia ihmishenkiä menetetään työtapaturmissa. Myöskin alusten uppoamisissa haavareissa 24 000 ihmishenkeä vuosittain menetetään. Erilliset turvallisuustasot tietysti johtavat vastaavasti Siitä voi tulla siis potentiaalisesti kilpailukykyhaittaa EUlle ja näitä haittoja halutaan pienentää niin, että yhä useammat maat, joilla kalastaluksia on, tulisivat mukaan tähän sopimukseen liittyisivät. Silloin tekniset määräykset muuttuvat kalastusaluksille tämän direktiivin mukaan. Voi vain siis suositella, että annamme hyväksyntämme Toista mahdollisuutta meillä ei olekaan. Tämä on siis toimeenpanosäädös. Procedure, so it's a yes or no. Yeah. Um, miss... Tämän hyväksymismenettely voimme sanoa kyllä tai ei. Romaisner. Hienota sopimusta ollaan saamassa. Täytyy saada myöskin nostamaan voimaan verran, niin sen tästä asiasta. Asia on todellakin toisinpäin kuin mitä alun perin piti olla, 14 000 alusta ja pienemmäräisen valtion, nyt on suurimmäräisen valtiot ja 3600 alusta. Tietysti on hyvä, että mikäli, sana enemmän aluksia tähän mukaan, mutta tällä tavalla, mikäli aluksia on vähemmän, silloin päästään ehkä helpommin eteenpäin. Ja minusta tämä on sinänsä hyvä asia, myöskin hyvä, että voidaan esittää jotakin lisäyksiä. Tämä koskee aluksia, jotka kulkevat muidenkin kuin eu lippujen alla silloin, kun ne tuovat tavaroita EU-satamiin tai liikkuvat eu aluevesillä. Tämäkin on järkevä muutos. Loppujen lopuksi pitää paikkansa se, että suurin osa aluksista, jotka pyydystävät, pyytävät kalaa, ovat alle 25 metrisiä. Tietystikin esittelijäkin on tämän ilmaissut ja todella tätä nyt on parannus se, että sopimus koskee myöskin lyhyempiä, pienempiä aluksia. Nyt ollaan hyvällä tiellä. Vaikka voimmekin sanoa vain kyllä tai ei, meidän kannattaa sanoa kyllä, koska tällä tavalla voimme parantaa kalastusalusten turvallisuutta. Ja loppujen lopuksi sitten toivottavasti tämä saa myöskin käytäntöön sopimus. Kiitos. Halutaanko käyttää muita puheenvuoroja? Jos ei, niin luovutan puheenvuoron Rova Bergille komissiolta. Kiitos. Haluaisin esittelijää ja tätä taloa kiittää komission ehdotuksen nopeasta työstämisestä. Diplomaattinen konferenssihan oli 2012 lokakuussa. Komission ehdotus tuli tammikuun lopussa 2013, siis tänä vuonna, käsittelyyn jäsenvaltiolta kesti jonkun aikaa jotta ne pystyivät sitten sopia tästä taustalla olevasta tekstistä. Ja kun ollaan näitä standardeja, joita meillä oli 77 standardeja, niin että monet eivät olekaan niitä säännöksiä toteuttaneet eikä poikkeuksia hyödyntäneet. Tämän päätöksen myötä sitten kaikki jäsenvaltiot ovat velvoitettuja, että eivät ota käyttöön poikkeuksia. Sen vuoksi komissiossa lähdemme siitä, että jos parlamentti hyväksyntä saa antaa, ja sitten kun Torremoliinoksen ja kaupungin sopimukset voivat astua voimaan niin, että sitten kansainvälisesti ja erityisesti eurooppalaisen direktiivin ylläpitämisen kautta saadaan sitten olennainen askel eteenpäin kalastusalusten turvallisuudessa. Ja tästä haluaisin tätä tuota taloa kiittää. Thank you very much. The deadline for amendment... Kiitos. Tarkistusten jättämismääräpäivä on 19. päivä joulukuuta. 19. päivä siis ja äänestämme tammikuun 20 ensimmäisenä päivänä. Kyseessä on hyväksymismenettely. Kiitos. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan herra Brosch wortmann kollin sielossa. Kiitoksia. Korin wortmann Kol pyytää anteeksi, ettei päässyt paikalle. Hän on kuitenkin ennättänyt jo laatia mietinnön. Ensimmäinen mietintö liittyy sisävesiin liikenteeseen. Kyse on rahaston perustamisesta, jota voidaan käyttää 35 miljoonaa euroa. Siellä on rahaa, mutta käyttö on ollut melkoisen pientä. Siksi hän on tyytyväinen komission mahdollisuudesta tai ilmoituksesta, että rahaa voidaan käyttää myöskin koulutukseen. Se on kyse logistiikasta. Tällekin tähän suuntaan tätä ehdotusta on laajennettu ja tästä kiitokset komissiolle tästä ehdotuksesta. Hän painottaa tietysti myöskin sitä, että hän pitää edelleenkin kiinni siitä periaatteesta, että tätä ei pitäisi käyttää laivaston suurentamiseen, alusten määrän suurentamiseen. Rahaston varoja on voitu käyttää hyväksi, mutta alun perin kun lukua taikka summa lisättiin, tällä ei haluttu luoda ylikapasiteettia. Toisaalta hän pitää hyvänä yhteistyötä, joilla pyritään estämään sisävesiliikennettä. Esimerkiksi Reinin alueella toimiva Reinin alueen laivatoimintaa koskeva komitea ja se, että tekniset normit on saatu kuntoon, nämä ovat hienoja asioita. Tämän mietinnön kautta yksin ei asioita saada kuntoon, siksi joitakin tarkistuksia on tehty. Hän ei pidä hyvänä sitä, että teknisiä liitteitä on muutettu, mutta hän toivoo, että eri osapuolet vahvistaisivat y- yhteistyötään. Ja kolmanneksi hän pitää hyvänä sitä, että koordinaatiokokouksessa saatiin yhdistystä aikaan ja suullisesta kysymyksestä päätettiin, koska tämä tiedonanto itse ja koko tämä menettely ovat tietystikin osoitus ripeästä toiminnasta, mutta toivomme, että vielä komissio voisi jatkossa pohtia sitä, että tämä jäisi pelkästään teoriaksi, tämä ehdotus, vaan saataisiin enemmän lihaa luiden päälle. Joten kaiken kaikkien esittelijä haluaa kiittää huomioista, joita toivottavasti nyt saadaan ja toimitaan mennä sitten eteenpäin esittelijä. Kiitos paljon. Thank you, Mr. Hertog. Kiitos, herra Hertog. Ähm, Kolleginnen kollegen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Mitä tulee kapasiteettiin liittyviin toimiin sisävesialuksilla, olen samaa mieltä kuin esittelijä. Myöskin työ, työllisyysvaliokunta, kuten meidän valiokunta. Tuen siis sitä, että komission ehdottama laajennus soveltamisalalle asetuksessa aloitetaan. Myöskin minä olen sitä mieltä, että tämä vararahasto 35 miljoonaa euroa. Täytyy siis siinä olla yhtäläinen kohtelu työntekijöille ja yrittäjille. Myöskin ne toimen, siis tuen niitä toimenpiteitä. Emplovaliokunnan mietinnössä tämä eh, aikaistettu eläkkeelle pääsy, myöskin henkilöstön koulutus, se, että virallisesti otetaan mukaan työmarkkinaosapuolet näiden rahojen jakamiseen. Teknisistä asioista on hyvä, että komission tavoitteet teknisten sääntöjen harmonisoinnista ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamisesta otetaan huomioon. Standardien harmonisointi täytyisi tapahtua ammattitasolla tässä olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Ja tästähän puhutaan kertaa tässä yhteydessä Reinin keskuskomission osuus täytyy ottaa paljon paremmin huomioon ja täsmentää sen osuus. Ja siinä mielessä on tärkeää, että yhdessä parlamenttina pidämme kiinni siitä, että tekniset liikkeet eivät muutu. Ja todellakin luodaan vain puitteet teknisten, teknisen standardien kehittämiselle. Ja hyväksyn myös sen, että siirretään toimivaltuus komissiolle nyt sitten näitä teknisiä määräyksiä, niin kuin muillakin liikentealoilla on, että niitä voidaan siellä sopeuttaa. Ja sitten tietysti on myös lopulta tärkeää, että kun tämä liikennemuoto on jo valmiiksi ympäristöystävällinen, niin nyt sitten vielä varustetaan ympäristöystävällisemmillä moottoreilla näitä aluksia ja saadaan vähemmät päästöt. Rova Meissner. Kiitoksia paljon. Haluamme kiittää rouvaa Wortman Koolia. Jo ennen kuin hän laati mietinnön, me tapasimme varjoesittelijöiden kanssa. Kokouduimme ja havaitsimme, että olemme hyvin pitkälti samaa mieltä kannattaa pyrkiä harmonisointiin, jotta vältetään päällekkäiseltä työltä. Tältä kannalta katsottuna sisävesiliikenne on palveluiden tarjontaa ja palveluiden täytyy olla vertailukelpoisia. Siksi harmonisointi on järkevää. Sitten tämä toinen osa, 35 miljoonaa euroa, on järjetöntä, että rahaa ei ole voitu saada käyttöön Siksi liikenteen puolella ei sitä ole voitu käyttää hyväksi. Olosuhteet ovat olleet sellaisia, että me kaikki sanoneet, että olemme täysin samaa mieltä kaikki siitä, että tämä on sellainen sektori, jota voidaan vielä hyvinkin paljon kehittää. Meidän täytyy saada liikennettä pois maantieltä ja muille, muihin liikennemuotoihin, esimerkiksi rautateille ja vesiliikenteeseen. Tietysti täytyy katsoa, mitä tämä edellyttää, että tähän päästään. Kolmikantaneuvottelussa on keskusteltu vaihtoehtoisista infrastruktuureista tai pikemminkin vaihtoehtoisen energiainfrastruktuurista. Jotkut alukset voisivat hyvinkin tällä rahalla muuttaa uuteen uskoon niin, että niillä voitaisiin kuljettaa energiaa. Tästä olisi myöskin suulia ekologisia hyötyjä ja hyötyä myöskin sisävesiliikenteelle, hieno mitä tähän päästään. Ja lisäksi vielä se pohdinta, voitaisiin esittää. että Nyt voitaisiin pohtia, minkälaista vipuvaikutusta tällä saadaan, kun Euroopan investointipankki esimerkiksi ehdottaa hankejoukko velkakirja antia tällaista varten. Tietystikin pilottihanke on jo ollut tällaisesta, mutta emme voi osoittaa vielä, onko tämä todellakin toimiva esimerkki. Mutta tässäkin tätä voitaisiin kokeilla tämä projekti joukkovelkakirjalaina kysymystä. Sitten rahtiliikenne ja logistiikka ja eri liikennemuotojen yhteentoimivuus. Esittelijä sanoi, että nyt on soittu siitä, että kaksi erilaista lainsäädäntöaloitetta saadaan tästä. Tätä myötä asia voidaan viedä eteenpäin ja poliittisesti meidän täytyy pohtia myöskin, antaisinko mä ehkä esityksen, joka sitten tulisi kolmen neljän viikon kuluttua täysistuntoon. Kaiken kaikkiaan tämä on hyvä paketti, jolla saadaan eteenpäin sisävesiliikennettä ja nämä taustat ovat tunnetut. Herra Van Dank u wel, voorzitter. <clears throat> Ja, voorzitter, dit eh, voorstel heeft iets dubbels. Kitos. Toisaalta, jos ajatellaan, missä, eh, kenellä tässä on kompetenssi, täytyy varmistaa, että työ on harmonista. Työ tehdään harmonisti eri yhteistyökumppaneiden välillä ja sitten taas toisaalta täytyy puhua rehellisesti. Mm, tämä paketti on ollut pettymys. Mm, tässä on käytetty paljon tyhjiä lauseita, jos puhutaan siitä 35 miljoonasta eurosta esimerkiksi. Sehän on ihan pikkusumma. Tässä ei ole annettu tarpeeksi varoja luottoa on vapautettu varattu sisävesiliikenteen käyttöön liian vähän. Budjetista on annettu sille liian vähän varoja. Ja tämä on suuri ongelma, jos ajatellaan olemassa olevaa ylikapasiteettia, aluskalustoa monissa eri jäsenvaltioissa – Tämä on eräänlainen paperitiikeri, joka ei tule auttamaan sisävesiliikennettä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rova Steinruck Emplistä. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir gelegt Kiitos kovasti, että saan tilaisuuden Siis kun ajatellaan omaa lausuntoa, niin, jonka olen juuri esittänyt Empul-valiokunnalle, että voin sanoa siitä muutaman sanan. Minäkin pidän hyvänä komission ehdotusta ja juuri kun ajatellaan niitä kohtia, joilla on merkitystä työllisyysvaliokunnan osalta. Olen puhunut niistä myös ammattiliittojen kanssa. Ja kaikki ovat sitä mieltä, myös liikenteen edustajat liitot, että se mikä on hyvä, 35 miljoonaa euroa vararahastosta, että ne täytyy saada myös käytettyä. Tässä olen samaa mieltä, että itse asiassa on mennyt jo paljon aikaa, kun 99 vuoden jälkeen näitä määrärahoja tai kovin vähän on pystytty käyttämään. Minun tavoitteena niin oli muotoilla nyt sitten edunsaajien hyväksi tätä ehdotusta, että työntekijöitä ja yrityksiä voidaan ottaa kohteeksi yhtä lailla sitten että erityisesti työntekijöiden sosiaalista ja ammatillista tilannetta voidaan parantaa kaluston parantamisessa. Myöskin sitten tämä aikaistettu eläkeikä, tekninen modernisointi ympäristöystävällisyydessä ja turvallisuuslaitteissa jolla voidaan myötä vaikuttaa siihen, että miehistön jäsenetkin voidaan siihen pätevöittää. Myöskin sitten pienentäminen, modernisointi, niistä täytyy myös saada tietoa ja tiedottaminen ylipäänsä. Ja erityisesti tästä uudelleenkoulutusmahdollisuuksista ja varhaistetusta eläkeiästä. Näistä voidaan saada tietoa. Konkreettisesti tarkoittaa sitä, että ammattiyhdistykset, yritykset, työntekijöiden ja työnantajien järjestöt yhdessä sitten eläkejärjestöjen kanssa voivat järjestää tilaisuuksia ja työstää tiedotusmateriaalia. Tärkeää siinä on myös se, että rahat käytetään sekä työntekijöiden että sisävesiliikenteen yritysten hyväksi. Ja tässä, että virallisesti otetaan mukaan työmarkkinaosapuolet rahojen jakamiseen, niin se on tärkeää, koska työmarkkinaosapuolet, yritykset, kuten myös työntekijöiden edustajat, tuntevat ongelmatilanteet parhaiten. Sen vuoksi olen nyt sitten tehnyt seuraavat tarkistukset. Artiklaan yksi haluaisin, että jäsenvaltiot yhdessä työmarkkinaosapuolien kanssa ryhtyvät vastaaviin toimenpiteisiin, voivat tehdä sen. Ensimmäisessä kohdassa haluan antaa lisäksi sen mahdollisuuden, että saadaan tietoa uudelleen koulutuksesta tai sitten varhaitetusta eläkeistä, että näitä voidaan rahoittaa. Sitten toisessa luettelmakohdassa haluan tehdä selväksi, että myös miehistä jäsenille täytyy olla mahdollisuus, ei pelkästään uudelleen koulutuksiin, vaan myöskin varhaistettuun eläkeikään. Komissio oli sen jo ottanut elinkeinoharjoittelijayrittäjälle. Myös miehestä jäsenet täytyy ottaa tässä huomioon. Sitten luetelma kohta kolme. Tässä haluan tehdä selväksi, että kaikki mistä jäsenet, oliko se sitten yrittäjästä tai työllistä työntekijästä, niin heidän pitäisi saada parempi ammattipätevyys. Sitten neljäs kohta, Tässä tämä käsite partikulaarit Eli käsitteessä otetaan siihen kantaa. Sitten seuraava kohta, työmarkkinaosapuoli. Sehän tietysti tarkoittaa tunnustettuja ammattiliittoja, joilla on kokemusta jo tällä alalla. Ja sitten tämä kohta viisi lopuksi, että parannetaan työoloja Sekin täytyy ottaa huomioon, kun parannetaan terveyssuojelua, työpäiväkomissio varmaan sen niin tarkoitti, mutta ei ole kirjoittanut sitä, joten työsuojelu ja terveys siihen, että saadaan siihen parempi ja selkeämpi muotoilu. Tämän verran tältä erää minulta. Kiitoksia. Sitten komission edustaja, kumpi meille puhuu, Herra Dehegen. Toivottavasti voitte pitää puheenvuoronne lyhyenä, koska meidän täytyy vielä kuulla Liberadskin puheenvuoro ennen Liettuan puheenvuoroa. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää esittelijöitä sekä Tranista että Emplistä luonnosten valmistelutyöstä. Olemme todella tyytyväisiä mietintöön ja sen pääpanokseen, jolla siis tuetaan komission ehdotusta. Ja se ehdotushan liittyy kalustokapasiteettiin Mitä tulee mietinnön tarkoitukseen, kyse on rahoituksen vapauttamiseen, sellaisen rahoituksen vapauttamiseen, jota ei ole käytetty pitkään aikaan. Ja me tuemme parlamentin ehdotusta, jonka mukaisesti voisimme laajentaa näiden varojen käyttömahdollisuuksia. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että tietyt tiettyjen, tietyt tarkistukset saattavat oikeastaan vaikuttaa tähän tilanteeseen päinvastaisesti. Keskustelisimme mielellämme siitä, miten voisimme estää näiden varojen käytön rajoittamisen. Sitten teknisistä vaatimuksista siitä ehdotuksesta. Me tuemme yleistä linjaa, jota parlamentti on tässä ajanut. Olemme hieman huolissamme kuitenkin joistakin raportointivelvollisuuksista, jotka otettaisiin käyttöön. Haluaisin kiinnittää teidän huomionne siihen, että komissio haluaa ottaa käyttöön edistysraportoinnin. Ja tämä voisi liittyä NIADS-raportointiin. Ja sitten toisaalta toinen elementti on se, että on selvää, että alusten tekniset standardit kehittyvät koko ajan. Ja sen takia meidän mielestämme komissio voisi hyvin saada delegoitua valtaa tässä määräämättömän pitkäksi aikaa juuri näiden teknisten vaatimusten kehitysten vuoksi. Kiitos. Tarkistusten jättämismääräpäivä on tammikuun 15. päivä ja äänestämme 20. päivänä äh, helmikuuta. Nyt voisimme käsitellä nopeasti herra Liberanskin mietinnön matkapaketeista. Boguslav, toivottavasti voit pitää puheenvuorosi lyhyenä. Kiitos Brian. Tervetuloa herra ministeri puheenjohtajamaasta. Ihan lyhyesti. Tämä on tarvittava asetus, koska nykyinen asetus vuodelta 90, vuodelta 90. Tässä on maailma muuttunut, viestintävälineet muuttuneet ja sitten meillä on myös huolenaiheita asiakkaasta ja sitä myöten suuntaudun matkailija. Kolmanneksi, haluamme saada aikaan vastuuta. Asiakkaan täytyy tietää, että jollakulla on vastuu. Se, joka valitsee matkan, niin tietää kuka sitä vastaa. Ja sitten vielä yksi aspekti, erityisen tärkeä. Otetaan siihen mukaan myös liikenteen harjoittajan, erityisesti silmäliikenteen harjoittajan vastuu. Eli oikein hyvin käykin tänään, että juuri Brian, meillä on sellainen tilanne, että olemme keskustelleet ja äänestäneet eh, lentoliikennematkustajan eh, oikeuksista ja tässä missä on sitten matkailupaketti ja yhdessä näistä tulee hyvä tuote ja uskon myös siihen, että tuemme näitä tarkistuksia, joiden, joiden myötä tästä tulee vielä parempi. Ja että saadaan tämä hyvissä ajoin, tämä hyvä ehdotus ja siksi uskonkin, että tämä meille sopii useimmille meistä. Kiitoksia. Onko varjoesittelijä paikalla? Kyllä. Ilmiille puhun lyhyesti. On hienoa, että tällaista tarjontaa on, koska tämä sopii tähän matkustajien oikeuksia koskevaan lentoliikennekysymykseen. Pakettimatkat ovat tässä merkittävässä asemassa. Me täytyy varmistaa, että toimimme sopivat yhteen yrittäjien toimien ja toisaalta kuluttajansuojan kanssa, mitä tulee matkailupalveluihin sitten täytyy prosenttiluutkin saada kuntoon. Muutoin katson, että me voimme keskellä, vielä keskustella asiasta ja Liettua puheenjohtajamaana tulee toivottavasti tätä asiaa myöskin vetämään eteenpäin. Kiitos sitten lyhyesti komission puheenvuoro. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisimme kiittää esittelijää tästä mietinnöstä siitä, kuinka nopeasti hän on suoriutunut tehtävästään lyhyessä ajassa. Meillä on muutamia huolenaiheita, jotka liittyvät suunniteltuihin tarkistuksiin. Haluaisimme kiinnittää teidän huomioon erityisesti siihen harmonisoinnin tasoon, jota tässä on ehdotettu. Kyse on minimitasosta. Ja mielestämme tämä liittyy ehdotuksen sisämarkkina-aspektiin. Meidän mielestämme soveltamisala tässä on melko kapea. Ja avustettuihin matkajärjestelyihin liittyvät säännöt, niitä ei tule tässä katetuksi. Eli samanaikaisesti olemme huolissamme siitä liian kapeasta alasta ja sitten ne operaattorit, ne toimijat, jotka kuitenkin ovat alalla, mm, kohtaavat melkoisia paineita. Ja loppujen lopuksi tässä saattaa käydä niin, että toimijat eivät tarjoa paketteja. Ja tämä johtaa siihen, että kuluttajan suoja heikkenee. Tämä liittyy joihinkin tarkistuksiin, jotka käsittelevät toimijoiden velvollisuuksia, että yhteisvastuu täytyisi olla käytössä kaikissa jäsenvaltioissa ja tämä liittyy erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin matkailualalla. Olemme myös skeptisiä sen suhteen, minkälaisia korjauksia tehdään maksukyvyttömyyssuojaan ja sitten näihin erillisiin palveluihin. Tämän logiikan olen jo selventänyt aikaisemmin. Pelkäämme tässä, että jotkut asiat, joista on käsitelty kulut kuluttajien oikeusdirektiivin yhteydessä äh, aiheuttavat vähän huolta. Totta kai ehdotusta voidaan vielä parantaa joiltakin osin ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä parlamentin ja sen valiokuntien kanssa, jotta pääsemme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Kiitos. Mr. De Grandes, did you want to say... Herra De Grandes, haluatko käyttää puheenvuoron toivottavasti lyhyen sellaisen varjoesittelijänä? Sí, presidente, lo cierto que este... Kiitoksia puheenjohtaja. Tiedän, että ministeri siellä jo odottelee, mutta hän voi varmaan vielä hetken odotella. Meidän täytyy todellakin hoitaa ensin asiat loppuun ennen kuin hän tänne tulee, huolimatta siitä, että aika on kortilla. Tämä ehdotus oli tarpeellinen, koska internetin puolella on tapahtunut vallankumous suorastaan, kuten hyvin tiedämme. Kansalaisten ja kuluttajien etujen osalta tilanne on hyvin ristiriitainen. Matkustajien oikeuksista on puhuttu jo. Jotkut joskus kehitys menee vastoin tavallisten asiakkaiden, tavallisten ihmisten etuja matkailupuolellakin ja pakettimatkailuyhteydessä erityisesti niin täytyy olla avoimuutta sen suhteen, että ihmisten täytyy tietää, mitä he ostavat, joten usein se, mitä palveluita tarjotaan ja mitä kuluttaja luulee ostavansa, nämä asiat ovat usein ristiriidassa ja juuri tällainen epämääräisyys ja harmaa alue täytyy saada poistettua. Komissio on tehnyt ehdotuksensa tässä suhteessa äärimmäisen oikea-aikaisesti. Panetuutta lainsäädäntöä täytyy nyt uuden aikaistaan ja saattaa kuntoon. Uskon, että esittelijä on tässä aivan oikeilla raiteilla. Tiedän, että aikaraja on jo huomenna, mutta uskon, että voimme vielä pyrkiä selventämään ehdotusta, selkiyttämään sitä. Ja sitten vielä pari kommenttia, mikä sallitte. Ensinnäkin määritelmistä erityisestikin, kun on kyse avustetuista matkajärjestöistä. Herra Liberatski ja lausunnon lausunnonlaatijaan pyrkivät pitkälti samoihin asioihin. Toinen kysymys on vastuukysymys. Esittelijä on tähänkin puuttunut. Hän katsoo, että meidän pitäisi pohtia yhteistä vastuuta ja erityisvastuutta. Meidän täytyy saada kerta kaikkien selkeys tämän asian osalta valitsevan mikäli jotakin menee pieleen. Täytyy olla selkeä tieto siitä, kuka on vastuussa mistäkin, niin että kuluttaja ei joudu sitten jahtaamaan yrityksen puolelta sitä henkilöä, joka vastaa sitten loppujen lopuksi silloin, kun jotakin on mennyt pieleen. Meidän täytyy myöskin pyrkiä vastaamaan tapahtumiseen kehitykseen ja kuluttajan täytyy tehdä selväksi, että hänen tekemänsä sopimukset ovat erittäin selkeitä. Ja kuluttajan täytyy tietää, mitä hän ostaa, kun hän palvelun ostaa. Joskus ongelmia tulee, mutta selkeys on parasta. Kiitos. Mm, tarkistusten jättämismääräpäivä on joulukuun puolessa välissä ja äänestys on tammikuussa. Sitten esityslistan viimeinen kohta Liettuan liikenne- ja viestintäministerin päätöspuheenvuoro, eli Rimantas Sinkevius. No niin. Puheenjohtaja, jäsenet, hyvät naiset herrat. On oikein mukava olla täällä taas näin puheenjohtajuuskautemme loppupuolella. On mukava olla täällä kertomassa teille Liettuan edistysaskelista viimeisen puolen vuoden aikana. Kun olin täällä heinäkuussa, kerroin teille meidän ohjelmastamme tämän vuoden toiselle puoliskolle. Ja lupasin silloin, että Liettua yrittäisi eh, taata sujuvan lainsäädännöllisen prosessin ja että se toimisi rehellisenä neuvottelijana ja pyrkisi tukemaan avoimen, eh, luotettavan Euroopan luomista. Kerroin teille siis ohjelmastamme ja mainitsin, että eh, kun pyrimme toteuttamaan näitä tavoitteita liikennepuolella, niin Liettua keskittyy muun muassa teknologian kehittämiseen, ympäristöystävällisiin ratkaisuihin ja eurooppalaiseen liikennealueeseen. Keskitymme myös yhteyksiin EUn ja kolmansien maiden liikenneverkostojen välillä. Ennen kuin kerron teille edistysaskeleista viimeisen puolen vuoden aikana, haluaisin kiittää kollegojamme neuvostoa yhteistyöstä. Olen myös erittäin kiitollinen sinulle, Brian, ja tälle valiokunnalle rakentavasta, tehokkaasta ja kaikkia hyödyttävästä yhteistyöstä aivan meidän puheenjohtajuuskautemme alkuajoista asti Minusta tämä on ollut loistava esimerkki hyvästä poliittisesta johtajuudesta. Haluaisin myös kiittää esittelijöitä, joiden kanssa olemme tehneet töitä. Rova Senjalova, Herra Kuhn, Savisaar, Thomas, Taylor, Rike ja Christine de Veirak. Kiitos teille ja kiitos myös varjoesittelijöille ja sinulle puheenjohtaja. Nyt muutama sana yleisnäkemyksestä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin liittyen. Tehän tiedätte, että meidän tavoitteenamme on vähentää öljyriippuvuutta ja parantaa ympäristöystävällisyyttä ja kuten tiedätte, Liettua on maana tehnyt kovasti töitä, jotta pääsisimme tässä aiheessa sopimukseen. Tämä on ollut yksi puheenjohtajuuskautemme prioriteeteista ja me olemme sitä mieltä, että eh, tämä koko asetus luo pohjan tehokkaalle, kestävälle EU-liikennejärjestelmälle. Eh, olemme siis päässeet yleisnäkemykseen ja jatkaneet töitä, jotta pääsisimme lopulliseen sopimukseen. Tänään kokoustimme esittelijän Fidansan kanssa ensimmäistä kertaa ja vaihdoimme näkemyksiä hänen kanssaan ja meillä oli tilaisuus esitellä meidän omat argumenttimme hänelle. Uskon, että Kreikka, joka ottaa ruorin tammikuussa 2014, pääsee jatkamaan tästä vankalta pohjalta keskusteluissa parlamentin kanssa. Olemme myös tehneet kovasti töitä, jotta pääsisimme Euroopan GNSS-virastoasiassa ensimmäisen käsittelyn sopuun. Ja asetuksen tavoitteenahan olisi taata hyvin soveltuva akkreditaatioprosessi Euroopan satelliittinavigointijärjestelmälle. yleisten asioiden neuvosto hyväksyy tänään yleisnäkemyksen merten aluesuunnitteludirektiivistä, joka mahdollistaa merialueiden tehokkaan jaon ja käytön ja äh, tukee eri alojen kehitystä muun muassa turismin kehitystä. Olemme keskustelleet näistä asioista laajasti neuvostossa ja olen sitä mieltä, että sopimus, johon olemme päässeet, lähettää juuri oikeanlaisen viestin parlamentille, eli että neuvosto on valmis aloittamaan neuvottelut. Tätä on nähty myös rautatiepuolella. Lokakuun neuvostossa pääsimme sopuun yleisnäkemyksestä, joka liittyy rautatieliikenneturvallisuusdirektiiviin. Tämä on siis toinen osa neljättä rautatiepakettia. Neuvostossa käsitellään edelleen siis neljättä rautatiepakettia ja joulukuun loppupuolella esitimme edistysraportin eurooppalaisen rautatieviraston asetusehdotuksesta – ja olen varma, että seuraava puheenjohtajamaa pääsee jatkamaan keskustelua vielä tästä asiakirjasta. Ja sitten maantieliikennepuolella haluaisin mainita vielä katsastuspaketin. Olemme työskennelleet tiiviisti Euroopan parlamentin kanssa tämän asian puitteissa. Tähän liittyvät ajoneuvojen tekniset tarkastukset, kaupallisten ajoneuvojen tietarkastukset ja rekisteriasiakirjat. Nämä kaikki asiat ovat tärkeä askel eteenpäin, kun halutaan varmistaa liikenneturvallisuus Euroopan unionissa. Näihin asioihin liittyvät neuvottelut eivät ole olleet helppoja ja olen erittäin kiitollinen teille erityisesti sinulle, Brian, siitä, kuinka tehokkaasti ja rakentavasti olette suhtautuneet näihin asioihin neuvotteluissa. Viimeisen puolen vuoden aikana Liettua on tehnyt kovasti töitä sen eteen, että neuvoston keskusteluissa tapahtuisi edistystä lentomatkustajien oikeuksien osalta. Oikeudet liittyvät nimenomaan esimerkiksi tiedonsaantiin, avustuksiin, korvauksiin. Ja ehkä muistatte, että alun perin meidän tavoitteemme oli sopia äh, yhteisestä linjasta joulukuun neuvostossa, mutta meidän oli pakko myöntää, että neuvosto tarvitsi enemmän aikaa neuvosto tarvitsee enemmän aikaa tiettyjen asioiden käsittelyyn, erityisesti juridisten asioiden käsittelyyn Montrealin yleissopimukseen, kolmansiin asioihin liittyviin, kolmansiin maihin liittyviin asioihin. Ja tällä on myös poliittista merkitystä koko Euroopan unionille, koska se liittyy nimenomaan lentomatkustajien oikeuksiin. Samanaikaisesti meidän on muistettava, että ehdotuksella on huomattavat taloudelliset vaikutukset esimerkiksi lentoyhtiöihin. Meidän täytyy saada kaikki oikein aivan alusta asti. Ja joulukuussa tämän asian edistystä käsitellään ja sitten tämä siirtyy asiantuntijatasolle. Haluaisin myös mainita parlamentin kanssa saavutetun sopimuksen, joka liittyy poikkeamaraportointiin. Olen todella tyytyväinen lopputulokseen tässä prosessissa, koska se liittyy lentoliikenteen turvallisuuteen. Haluaisin kiittää Kristiin de Veirakia, eli esittelijää, ja varjoesittelijöitä loistavasta yhteistyöstä. Sitten haluaisin vielä mainita, että kuulemis menettely on vireillä Euroopan parlamentin kanssa ja saman aikaan neuvosto on sopinut Cesar-yhteisyrityksen mandaatin pidennyksestä. Tässä katsotaan parlamentin kantaa ensin ja sitten vasta muodostetaan oma virallinen kanta neuvoston puolella. Ja neuvosto pyrkii myös parlamentin kanssa toisen käsittelyn sopuun meluasetuksesta. Tämä on yksi lentokenttäpakettiin liittyvä asia ja kompromissiehdotuksiin liittyvä asia. Kreikka jatkaa työskentelyä tämän asian parissa ja toivottavasti tässä päästään, ähm, päästään johonkin selvyyteen Kreikan puheenjohtajuuskaudella. Sitten ollaan päästy yleisnäkemykseen asetuksesta meriturvallisuusviraston rahoituksesta. On nähty merkkejä siitä, että päästään pian sopimukseen. Olen hyvin kiitollinen esittelijä Keith Taylorille ja myös puheenjohtajalle yhteistyöstä siinä suhteessa, että olemme päässeet tässä herkässä asiassa eteenpäin ja luulen, että pääsemme vielä hyvin pian sopimukseen. Ja nyt, hyvä puheenjohtaja, haluaisin vielä mainita muutamia tärkeitä tapahtumia, joita Liettua on järjestänyt. On järjestetty epävirallinen liikennealan kokous Vilnassa 16. päivä äh, syyskuuta Single European Sky-kokous Vilnassa. Siellä keskusteltiin siis yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta ja siellä Euroopan parlamentin edustajat, lentoyhtiöt, siviili, äh, lentoliikenteen palveluntarjoajat keskustelivat yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta ja lentoliikenteen hallinnasta. Ministerit ilmaisivat tukensa yhtenäiselle eurooppalaiselle ilmatilalle ja käsittelivät muuttumattomia tavoitteita, turvallisuutta, kapasiteettia, alhaisempia kustannuksia ja saasteiden vähentämistä. Pidämme myös liikenneministereiden kokouksen äh, itäisen kumppanuusalueen osalta Luxemburgissa. Siellä ministerit ilmaisivat tukensa yhteiselle lausumalle, joka liittyy itäisen kumppanuuden liikenneinfrastruktuuriverkostoon. Tämä verkosto liittyy siis Euroopan unionin ja sen naapurimaiden välisiin liikenneyhteyksiin. Ja tämä verkosto liittyy meidän pitkäaikaiseen jatkuvaan yhteistyömme naapureidemme kanssa Ministerit hyväksyivät tietyt prioriteettihankkeet uuden yhteistyökumppanin kanssa ja tässä käytetään kansainvälisiä rahoituslaitoksia rahoituspuolella. Ministerit hyväksyivät komissiolle suunnatut suositukset, joiden mukaan alueellinen itäisen kumppanuuden liikenneverkko pitäisi ottaa mukaan sitten asetukseen. Sitten pidettiin itäisen kumppanuuden huippukokous marraskuussa Vilnassa. Siellä korostettiin liikennealan tärkeyttä tulevaisuuden yhteistyössä Euroopan unionin ja sen yhteistyökumppaneiden välillä. Arvoisa puheenjohtaja, puheenjohtajuuskausi on ollut meille aivan uudenlainen haaste, varsinkin jos tarkastellaan eh, niitä eri aiheita, joiden parissa olemme joutuneet tai päässeet tekemään töitä, mutta olemme olleet valmiita vastaamaan näihin haasteisiin ja aikaansaamaan todellisia muutoksia liikennealalla. Ja tänään voin todeta, että Liettua on tehnyt kaiken mahdollisen, jotta pystyttäisiin edistymään tärkeissä asioissa ja pääsemään laajaan konsensukseen. Haluaisin vielä kiittää koko valiokuntaa ja sinua henkilökohtaisesti, Brian, rakentavasta ja hedelmällisestä yhteistyöstä, jonka kautta olemme päässeet tyydyttäviin lopputuloksiin. Kiitos. Ja nyt vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin. Herra Grosch. Herr Vorsitzender. Äh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitoksia tästä katsauksesta ja kiitoksia myöskin yhteistyöhalukkuudestanne, joiden, jonka avulla on pyritty saamaan aikaan paras mahdollinen tulossa olosuhteissa. Teverakin mietintö on erittäin myönteinen merkki meille yksinkertaisesta syystä, koska mietinnöstä vähintäänkin tulee sellainen mielikuva, että parlamentti jollakin tavalla kaiken kaikkiaan ei vain ota huomioon se, mitä ei tule vain huomioon otetuksi neuvoston puolella, vaan jopa kunnioitetaan sen näkemyksiä. Nyt en puhu pelkästään teistä puheenjohtajamaan edustajana, vaan koko neuvostosta. Usein meillä on sellainen mielikuva, että neuvosto toimii hyvinkin hitaasti monessakin asiassa ja useinkin neuvostolla on samat päämäärät kuin meillä. Hienoja sanakäänteitä käytetään, mutta hyvin vähän on konkreettista toimintaa, kun on koko lentoliikennepaketista ja kolmesta lainsäädäntöaloitteesta näiden yhteydessä. Teillä on tilaisuus puhua erästä näistä asiasta. Ja ulospäin, kun puhutaan yhtenäisestä Euroopasta ilmatilasta, meidän uskottavuutemme saattaa olla vaarassa siksi, että se mitä aiemmin päätettiin ja joka on asetettu tavoitteeksi jäsenvaltiolle, eli ympäristöystävällisyys ja taloudellisesti kannattava lentoliikennetoiminta. Ja kun tavoitteisiin halutaan päästä ja täytäntöpanossa on ongelmia ja komissio antaa sitten uusia lainsäädäntöehdotuksia, niin tehän jatkuvasti teetetään samaa, samasta työtä neuvoston puolella kaiken tämän valossa haluaisin sanoa rautatiepaketissa seuraavaa. Ymmärrän, että ter- tärkeät tekniset asiat ovat nyt työn alla. Tekninen yhteentoimivuus rautateilla ei vielä riitä, mikäli eurooppalaisia markkinoita rautatiealalla. Erot jäsenvaltion välillä ovat edelleenkin suuret, mutta me pidämme tätä asiaa edelleenkin yhtenäisenä pakettina ja sen täytyy säilyä pakettina. Ja kun huomenna teemme jotakin tärkeää tämän paketin osalta, kun on, erityisesti kun, kun se kansalaisten asemasta ja kansalaistenkin täytyy huomata, että myönteisiä muutoksia on saatu aikaan, niin tässä muodossa, pakettimuodosta, me täytyy saada viety eteenpäin. Sitten maantieliikenteen valvonta, tiedän kuinka vaikea asia tämä on ollut hoitaa kuntoon. Ja hyvin paljon asiaa on vesitetty Meidänkin puolellamme neuvoston liikkumavara oli erittäin niukka tässä kysymyksessä. Se, mitä me ehdotimme täällä parlamentin puolella, tietystikin joutui hyvin kiistanlaisten tai ristiriitaisten keskustelujen kohteeksi neuvoston puolella. No, oli miten oli. Kaiken kaikkiaan kiitoksia teidän panoksestanne ja toivottavasti viette tämän viestin eteenpäin myöskin neuvoston puolelle. Silloin kun on kyse seurasta tärkeistä asioista, niin meidän täytyy voida ennalta tarttua monenkin viisaisen kysymykseen teidän kanssanne. Kyse on Euroopan edusta ja kansallisten edusta. Siksi odotamme teiltä täysimittaista tukea näiden asioiden eteenpäin viemisessä. Kiitos. Dank u wel, voorzitter, en uh, dank, meneer de minister, voor uw uh, eh, afsluitingsspeech. Kiitos tästä puheenvuorosta. Olen samaa mieltä herra Groshin kanssa. Parlamentti halvaantuu hieman vaalien takia. Se täytyy ottaa huomioon. Ja nyt meidän täytyisi todella saada niitä tuloksia ja edistystä aikaiseksi. Ja sen takia on valitettavaa, että te ette ole pystyneet puheenjohtajakautenne aikana saamaan tiettyjä asioita päätökseen. Mielestäni tietyissä asioissa olisi voitu päästä jo sopimukseen. Jos nyt puhutaan esimerkiksi monivuotisesta rahoituskehyksestä viime viikon neuvostosta, siellä puhuttiin paljon äh, edistysraportoinnista, mutta oli hyvin vähän merkkejä todellisesta edistyksestä. Olemme työskennelleet paljon rautatie- ja ilmaliikennepakettien parissa. Ja totta kai me haluaisimme nähdä enemmän edistystä näillä aloilla. Tiedän, että neuvosto on kollektiivinen elin, Tiedän, että jo että näitä samoja ongelmia on ollut siellä jo vuosien ajan. Ja on valitettavaa, että tällaista todellista eurooppalaista perspektiiviä ei välttämättä nähdä liikennepuolella. Mutta lyhyesti yhteen vetäen meidän ryhmämme kiittää teitä tekemästänne työstä ja nyt kun te olette nähneet, millaista se työ on, toivottavasti se on kannustanut teitä ja odotatte innolla seuraavaa eh, puheenjohtajuuskautta. Rova Meisner. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös ministerille loppupuheenvuorosta. En varmaankaan sano kovin erilaista, mitä edelliset puhujat. Olette varmaankin huomannut, että me täällä parlamentaarikkoina tulemme kaikki jäsenvaltiosta osittain myös. Me olemme hallitusfraktioiden edustajia ja siltikin meillä on vähän, joskus vähän kärsivällisyyttä siihen, mitä hallituksessa tapahtuu jäsenvaltiossa. Ja juuri liikenne, liikenteessä on tärkeää saada sisämarkkinoita eteenpäin ja mehän yritämme nyt sitten parhaamme sitä tehdä ja aina koetaan yhä uudestaan, riippumatta siitä, mikä puheenjohtaja on, että neuvostossa on osittain sitten saada asioita eteenpäin, tehdä, pystyä neuvottelemaan tietyistä asioista. Ja nyt kun olet ensimmäistä kertaa puheenjohtajana, niin varmaan siinä oli suuri haaste. Nyt kun on sitten ihan valtava kasa ollut lakejakin, nyt on toimikauden loppu ja se toi teille kyllä sitten suuren vuoren rinnakkaishankkeet, jotka haluttiin saada loppuun ja jotka eivät voineet odottaa pidempään. Ja mehän kaikki teemme sen sen vuoksi, että liikennellä saataisiin Eurooppaa eteenpäin juuri sisämarkkina-intressi mielessä ja kansalaiset mielessä. No tämä alkuun ja sitten muutama asia voin itsekin sanoa. En ole niin moniin trilogeihin osallistunut, olin koordinaattori ja eden, enemmänkin pidän silmällä yleiskatsausta, mutta tiedän kyllä, että tässä näissä tiekatsastuspaketeissa, tiepäällä tapahtuvissa tarkistuksissa, siellä oli kovaa painia ja kuitenkin Minulla olisi vaikutelma, että kaikki olivat tyytyväisiä että jotain saavutettiin. Me haluamme harmonisointia myös turvallisuuden nimessä tieliikenteessä ja sen vuoksi onkin niin tärkeää tämä meille. Mitä tulee sitten yhteisen eurooppalaisen ilmatilaan, Single European Sky, se on suuri ongelma, tiedän sen, koska periaatteessa jäsenvaltiot kaikki ovat allekirjoittaneet ja kukaan sitten kuitenkaan ajattelee, että todella toimeenpannaan se, mitä on allekirjoitettu ja siinäkin on suuri työ, riippumatta siitä, kuka puheenjohtajana on, että saadaan jotain liikkeelle saatettua. Juuri Single European Sky-asiassa olemme kovasti kärsimättömiä ja olemme äkäisiä jäsenvaltioille ja sitten neuvostopuheenjohtaja saa kyllä sen tuntea aina. Hyvä on se, kuten on jo sanottu, että nämä TEN-verkot ja verkkojen Euroopan väline on saatu päätökseen erittäin tärkeä asia sikäli kun, tai minähän olen vuodesta 2009 jälkeen parlamentissa, niin ei ole ollut yhtään niin tärkeää asiaa, se olisi ollut niin ryhmien välillä yksimielisyyttä tämä ajatus siitä, että Eurooppa, että se voidaan sitoa yhteen niin kuin joku metrokarttaa, että siihen tarvitaan todellakin rahaa, että näitä aukeja voidaan täyttää. Ja nyt sitten on tyydyttävässä määrin tietysti kaikki raha, mitä me olisimme halunneet ja mitä komissio olisi ehdottanut, niin ei tietysti kaikkea voitu meidän luvata, mutta hyvä kuitenkin. Sitten merialan varustedirektiivissä on itse ollut neuvotussa mukana. Se on vaikea asia, vaikka se on niin pitkään käsitellyt, mutta kyse on ollut asioista kuten esimerkiksi kielistä ja neuvostohan nyt sitten pystyykään nyt sitten kovin paljon meitä vastaan tulemaan. Se oli kova kokemus, mutta iloitsen kyllä sitä henkilökohtaisesti, että sopu on saatu tässä merialan paketissa ja siinä olen esittelijä. Mehän puhuimmekin sitä tänään teidän työntekijöidenne kanssa, jotka minulle selittivätkin asiaa tänään. Tiedän, että välttämättä ei ole tullut yksimielisyyttä neuvostossa sellaista, johon, jota olisin toivonut, mutta ainakin päästään nyt liikkeelle. Me olemme valmiita ja komissio on valmis, neuvosto on valmis ja voimme yrittää nyt saada sielläkin Euroopan intressin nimessä saada yhteisymmärrystä. Ja sitten ihan lopuksi juuri tänään olemme puhuneet infrastruktuurista vaihtoehtoisen energian tuotannolle. Ensimmäinen trilogi oli tänään tietysti, ei voitu saada mitään loppuun, mutta mielestäni siellä oli hiukan rakentavaa henkeä. Joitakin kohtia on selvitetty jo etukäteen, vaikkakin tietysti kaikkea täytyy vielä jatkoneuvotella. Ja, mutta kokemus oli positiivinen ja kiitoksia kaikille, jotka ovat myötä vaikuttaneet siinä. Se oli kyllä ihan tarpeeksi vaikeaa tämän puheenjohtajakauden aikana, tiedämme sen kaikki. Rova Senalova. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane ministře, eh, když nám litevské předsednictví představovalo své priority... Kiitoksia, ministeri. Kun te puheenjohtaja kauttanne, te totesitte, että liikennekysymykset ovat teille sydämen asia. Euroopan parlamentti hyväksyi juuri neuvottelumandaatista, joka liittyy teknisiin katsastuksiin. Olin tuon asian esittelijä tai esittelee sen, kun kyse tienvarsitarkastuksista. Olemme tehneet hyvin paljon ankarasti ja hyvin ankarasti työtä, ja liittoon puheenjohtajakaudella on saatu myöskin edistystä aikaan. järjestäneen lukuisia teknisiä kokouksia, ja loppujen lopuksi eteenpäin päästiin. Nyt meillä on edessämme erittäin tiukan väännön avulla aikaan saatu kompromissi. Olin tosin pahoillani siitä, että neuvosto Liettuan johdolla ei ollut yhtään sen kunnianhimoisempi kuin mitä se oli. Me uskomme, että tämä lainsäädäntö on erittäin merkittävä panos tieliikenneturvallisuuden parantumiseen Euroopassa. Toivon, että nyt kompromissi on todellakin syntynyt. Uskon toivon niin, ja olen tästä erittäin tyytyväinen. Olen hieman pettynyt erääseen toiseen seikkaan. Tämäkin liittyy tieliikenneturvallisuuteen. turvallisuuteen nyt valitsee melkoinen epäsuhta sen osalta, miten pitkälle on päästy IKL-järjestelmän osalta ja miten pitkälle Euroopan parlamentti on mennyt ja miten pitkälle neuvosto on mennyt. Parlamentin ja neuvoston kannoissa on merkittävä ero. Neuvost, neuvosto on pikkuhiljaa vasta hyvin vastahakoisesti alkanut työstää tätä kysymystä. Ja sitten kun luovutatte puheenjohtajaa maan tehtävää tai kreikkalaisille ne Voisitteko olla niin ystävällisiä, että auttaisitte meitä, jotta tämä asia saadaan myöskin liikkeelle? Kiitos. Ja herra Kuhn. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin Liettua puheenjohtajamaana eh, kehua juuri liikenteen alalla, mitä on saatu aikaan. Meillä on, te olette suhteellisen pieni maa. Esimerkiksi verrataan Mecklenburg-Vorpommeriin. Mitä, mihin asioihin olette tarttuneet? Ja suuret jäsenvaltiot, siellä oli suurta vastahakoa, sen tiedämme. Tässä korkean tason työryhmässä neuvostossa, siitäkin täytyy kehua, että Liettuan edustaja oli se, joka meni asioihin syvällisesti. Keskustelimme liitteestä, jossa oli 80 sivua ja siellä oli vähemmän standardi ihan lainausmerkeissä. Sovittiin niistä ajoneuvojen, traktorien, moottoripyörien, perävaunujen tarkastuksista. Vaikka se tietysti koski pitkää aikajaksoa vuoteen 2020 mennessä, tietysti meitä tulee sitten moottoripyöriä ja muihin pitempäänkin, mutta uskon, että joka tapauksessa niin tässä asiassa katsastuspaketti, tarkastuspaketti, niin tästä muutkin kollegat sanovat, että siinä joka tapauksessa Euroopan sisällä on minimistandardit, jotka ovat ihan kohtuulliset, niin niistä on pystytty sopimaan. Jos niistä kaikista, jos niistä kaikkia noudatetaan, myöskin korjaamoilla, katsastusasemilla, sitten meillä on enemmän Euroopan sisällä enemmän tieliikenneturvallisuutta. Ja juuri sellaista määrin kuin Saksa, jossa on läpikulkuliikennettä, sinille se on erityisen tärkeää. Vuosi sitten vielä sanottiin koko ajan, että Hollanti, ne ovat eturintamassa Euroopassa, ne ovat jo kaikkia, kaikkia saaneet selville. Tietysti tämä nyt liittyy myös itälaajentumiseen, niin se on mennyt jo siinä vaiheessa eri suuntaan ja siinä on tärkeää, että juuri hyötyajoneuvot. Niillä on tiukat tarkastukset, kontrollit, vuosittain myös tien päällä tapahtuvat tarkastukset, mutta myöskin yksityiset ajoneuvot ja koska nämä koskevat kaikkia EUn kansalaisia, joten tämä, tätä täytyy hyvin ottaa huomioon asian herkkyys. Jatkotyötä täytyy tehdä, mutta teidän puoleltanne kyllä. Tämä on hyvin huomionarvoista, mitä olette saaneet aikaan. Thank you. Minister... Kiitos. Haluatteko vastata, herra ministeri? Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet. oikein hyviä ajatuksia. Voin sanoa ihan avoimesti, että kun olin tulossa tänne kokoukseen, en osannut odottaakaan, että kuulisin tällaista. Ajattelin, että täällä puhuttaisiin siitä, että työ olisi voinut olla nopeampaa, olisimme voineet keskustella ja käsitellä useampia aiheita ja niin edelleen, mutta minun täytyy sanoa avoimesti, että Monet teidän ajatuksistanne olivat aivan oikeita ja jos nyt ajatellaan niitä ohjeita, joita olemme saaneet, niin ne ovat olleet varsin hyödyllisiä myös Kreikalle. Ja mielestäni edistystä on tapahtunut niissä prioriteeteissa, jotka ovat koskeneet tätä valiokuntaa. Tämähän on edistyksen moottori, mutta teillä ei välttämättä aina ole mahdollisuuksia tai kykyä saada aikaan vielä enemmän. Haluan toivottaa teille kaikille onnea seuraaviin vaaleihin. Jos olemme saaneet kaiken työn tehtyä, tai jos olisimme jo saaneet kaiken työn tehtyä, niin silloinhan ei olisi enää mitään järkeä asettua uudelleen ehdolle ja jatkaa seuraavalla kaudella, joten toivotan teille onnea ja menestystä suoraan sanottuna. Mä haluaisin toivottaa teille kaikille hyvää joulua ja uutta vuotta. Kiitos samoin teille ja koko perheellenne. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Toivottavasti tapaamme vielä parlamentin kauden loppuajalla. Kiitos joka tapauksessa ja hyvää joulua.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 Olkaa hyvä, jos sieltä tuli vielä jotain mieleen. Haluaisin vain sanoa, että koska tämän, tänä meillä on niin erikoinen päivä, Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat myötävaikuttaneet siihen, että saimme johdonmukaiset äänestyslistat lahdettua. Kiitän poliittisia ryhmiä ja niiden ja Tämä valtaisa työ, joka nyt on tehty viime päivinä. Ja uskoakseni voin nyt puhua kaikkien kollegoiden nimissä kun haluan kiittää tästä aivan valtaisesta työrupeamasta. Kiitos. Yeah, I think... Kiitos Matthew. Jos nyt ajatellaan jäseniä, sihteeristöä, toimistojen väkeä, kaikkia asiakirjoja, määriä, tulkkeja. Olen aivan samaa mieltä. Kiitokset vaan kaikille. pääsimme maaliin asti ja nyt puheenjohtajasta tuntuu siltä, että voisi mennä viikon nokosille. Mutta joka tapauksessa loppuun asti pääsimme ja kiitos noista sanoista. Välitän ne vielä eteenpäin. Seuraava kokous pidetään kello 9. 9. päivä tammikuuta. Toivotan teille kaikille tässä välissä hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Näin myös tulkeille nähdään vuonna 2014 loppukaudella. Ja sitten vielä kaikille, jotka meitä katselevat webikameran kautta. Aina unohdamme teidät, mutta nyt haluan toivottaa myös teille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Kaikkea hyvää teille kaikille ja nähdään taas ensi vuonna. Kokous on päättynyt.